el señor presidente. Señor komissario. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, oikein hyvää huomenta. Euroopan parlamentin istunto jatkuu ja esityslistan mukaisesti ensimmäinen keskustelu liittyy suulliseen